Witam Państwa bardzo serdecznie. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen ja avaan tämän yhteisen kolmen valiokunnan kokoukset. Meillä on täällä maatalousvaliokunta, ympäristövaliokunta sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäseniä läsnä tässä kokouksessa. Me Meillä on yhteiset toimivaltuudet eri valiokunnissa ja näin ollen minä maatalousvaliokunnan puolesta johdan puhetta tänään. Haluan esittää pahoitteluni teille, sillä herra Lavia edelleen pyrkii tänne parlamenttiin tulemaan. Hän hänen tulonsa viivästyy. Tämä johtuu hänen lennostaan ja sama tilanne koskee myöskin herra Busekia. Häneltä olemme kuulleet, että hän kenties saapuu kokouksen aikana. Tässä yhteydessä haluan myöskin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi kolmen valiokunnan jäsenet. Ja kuten tiedätte, esityslistan mukaisesti tänään käsittelemme yhtä asiaa. Keskustelemme siis siitä, kuinka EUn metsästrategia voidaan panna täytäntöön. Ja meillä on tänään komission jäsen Hogan mukana täällä kokouksessa. Tervetuloa lämpimästi komission jäsen Hogan. On suuri ilo saada teidät tänne kokoukseen mukaan. Ja Rova Kostingers on myöskin täällä esittelijä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Muistan, että huhtikuussa parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä päätöslauselman uudesta eu metsästrategiasta metsäpohjaisille teollisuuden aloille ja metsälle osoitetusta strategiasta ja meillä oli myöskin oma aloite mietintö, jossa tätä samaa asiaa käsiteltiin. Elisabeth Kostinger on siis esittelijämme ja todella olen iloinen siitä, että olette tänään läsnä täällä. Niin ITRE kuin ENVI-valiokunnastakin saatiin tähän mietintöön lausunnot ja neuvosto myös mainitsee tiedonannossaan äh, ja myöskin Euroopan komission äh, työasiakirjoissa mainitaan tämä EUn metsästrategia. Kyse on erityisesti metsien kestävästä hoidosta Euroopassa äh, niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisestikin tarkasteltuina. Keskitymme tänään myöskin tässä parempaan viestintään, tiedonvaihtoon, kun kysymys on EUn eri yhteisistä politiikoista. Komissio on myös hyväksynyt tästä asiasta toimintasuunnitelman ja komission jäsen todennäköisesti myöskin tästä asiasta sanoo sanasen. Meillä on myöskin tiekartta tätä metsästrategiaa ajatellen. Tähän liittyy paljon ensisijaisia toimia ja kaikkein tärkeimmät pilarit liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen näkökulmaan, jotka liittyvät tähän Euroopan metsästrategiaan. Hyvät naiset ja herrat, jotakin järjestelyitä on tässä nyt tehty ja senpä takia päätimme, että kolme valiokuntaa tapaavat tänään, koska totesimme, että nämä asiat koskettavat kolmea valiokuntaa. Envivaliokuntaa, koska kysymys on ympäristökysymyksestä, ilmastonmuutoksesta, samoin teollisuusvaliokunta on täällä, koska tämä koskettaa läheisesti myöskin sen toimialaa. Metsät ovat hyvin tärkeä biomassan lähde. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, siis myöskin teollisuuden näkökulmasta. Ja todella metsillä on tärkeä rooli kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kannalta kaiken kaikkiaan. Tiedän, että tässä nyt puhun tästä vähän pitkällisestikin, mutta haluaisin tässä ikään kuin myöskin puhua herra Lavian puolesta. Mitään muita puheenvuoropyyntöjä ole, joten olkaa hyvä komission jäsen teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, arvoisa puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia. Kiitos, että järjestitte tämän kokouksen, joka koskee EU-metsästrategian täytäntöönpanoa. Tätä alustusta ja sitten tässä niin, tämän valmistelussani olen ollut hyvin läheisessä yhteistyössä kollegoihin, jotka ovat vastuussa ympäristö- ja kasvukysymyksistä, jotta voisimme päästä EU-metsästrategian tärkeisimpään tavoitteisiin, nimittäin siihen, että voidaan huolehtia kestävästä metsänhoidosta kautta Euroopan unionin. Tämä yhteistyö vaatii sitä, että otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet. Metsiä on hoidettava niin, että biologinen monimuotoisuus tulee kunnioitettua. Otetaan huomioon alueelliset ulot ja kaikki potentiaali, jota metsällä voi olla. Euroopan parlamentin päätöslauselma antoi tiukan viestin siitä, mikä merkitys metsällä on EUn kansalaisille. Metsät ovat tärkeitä myös monilla politiikan aloilla, mukaan lukien maaseudun kehittäminen, ympäristö, ilmastonmuutos, energia ja kilpailukyky. Kuten tiedätte, syyskuussa puheenjohtaja Juncker esitti unionin tila puheen 2016 ja 10 komission prioriteettia. Prioriteetti numero yksi on uutta vauhtia kasvuihin, työpaikkoihin, investointeihin, mutta kestävä energiaunionin ja ilmastonmuutoskysymykset ovat kolmantena prioriteettina, joten hyvin korkealla siellä listalla. Molemmat näistä kysymyksistä ovat uudessa metsästrategiassa esillä. Strategiassa puhutaan työpaikoista – resursseista, energian kustannuksista, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja innovoinnista, osaamisesta. Kaikki nämä tekijät ovat ihan keskiössä poliittisessa asialistassamme. Suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteet ovat hyvin tärkeitä tässä strategiassa. Näin pyritään luomaan toiminnan puitteet, joissa huolehditaan kestävyydestä kunnioittaen jäsenvaltioiden metsäpolitiikkaa ja unionin politiikkaa ajatellaan sellaisia aloitteita, jotka ovat relevantteja metsätaloudelle. Ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ulottuvuudet kestävässä metsänhoidossa. Tässä mukana metsänhoito, mutta koko arvoketju, kun ajatellaan koko alaa, joka on riippuvaista ja voi luoda työpaikkoja Euroopan unionissa. Ja tällä on suuri vaikutus totta kai tällä alalla paikallisesti. Koko arvoketjun katsominen johtaa siihen, että nähdään, miten tärkeä puu voi olla, kun ajatellaan matala hiilistä talouttamme. Siksi puu voitaisiin saada ihan etualalle, kun ajatellaan biopohjaista resurssia biokemikaaleille tai rakennusteollisuudelle. Näin saadaan koko arvoketjussa mahdollisuus työpaikkoihin. Biotalous on hyvin tärkeä ala, kun ajatellaan koko tuotteelle elinikää, puun tuotantoa ja jalostusta. Jos ajatellaan, miten paljon metsää Euroopassa on, puun määrä on lisääntynyt viime vuosina ja se on merkittävä aikaansaannoksi. Samalla jotkut arvioimme metsänhoidosta osoittavat, että on myös ongelmia. EUn biodiversiteettistrategian puolivälin arviointi osoittaa, että meidän pitää toimia tiukemmin, jotta voidaan todella paremmin huolehtia biologisesta monimuotoisuudesta ja metsänhoidosta. Haasteemme metsänhoidon osalta on nyt, että huolehditaan kestävyydestä kaikissa niissä palveluissa ja hyödyssä, jota metsästä voidaan saada. Biotalous ja biodiversiteetti, metsänhoito ja ekosysteemipalvelut kulkevat kaikki – käsi kädessä. Siksi integroitu metsänhallinto on hyvin tärkeää, että voidaan huolehtia pitkällä aikavälillä kestävästä, hyvin toimivasta metsästä. Samalla pitää parantaa EUn tason toimintapuitteita, jotta voidaan paremmin huolehtia ekosysteemipalveluiden tarjoajistakin. Aloitteesta on huolehdittava yhdessä metsän omistajien, hallinnojen, hoitajien kanssa ja kaikkien – keskeisten toimijoiden kanssa, myös Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Me olemme keskustelleet EUn metsäteollisuudesta, metsäalasta, mutta Euroopan unionilla on vastuita myös rajojemme ulkopuolella. Maailmanlaajuisesti EU on hyvin sitoutunut tukemaan kestävää metsäkehitystä, jotta voidaan pysäyttää aavikoituminen ja muut ongelmat. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan 2030-agendaa ja Pariisin sopimusta. Kun metsällä voi olla keskeinen rooli ilmaston muutoksen vastaisessa taistelussa ja kestävässä kehityksessä, on aivan selkeää, että metsillä on hyvin moninainen rooli. Siihen vaikuttaa monet globaalit sitoumukset ja sektoreiden välinen yhteistyö – Paljon hyötyä voidaan saada metsästä sosiaalisesti ja ympäristön osalta. Kuitenkin Euroopan metsäalan taloudellinen kestävyys on myös tärkeää. Taloudellinen kestävyys on tärkeää, että voidaan ylläpitää kaikkia niitä etuja, joita metsästä voimme saada, erityisesti ajatellen elinkeinoa maaseudulla asuville. Mitä EUn metsästrategian täytäntöönpanoa tulee, haluaisin esitellä muutamia virstanpylväitä. Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaan komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa on kehittellyt monivuotista täytäntöpanosuunnitelmaa EU-metsäpolitiikalle. Komissiolla ja jäsenvaltioilla on omat tavoitteensa ja aikataulunsa tässä yhteydessä. Kaikki osalliset ovat mukana täytäntöönpanoprosessissa. Kuten tiedätte, metsätoimet maaseudun kehittämisalalla ovat tärkeitä – tämän strategian täytäntöönpanomisessa. Maaseudun kehittämisrahastossa noin 8,2 miljardia varoja on varattu metsätoimiin 2014-2020 kaudella. 2,2 miljardia käytetään metsien istuttamiseen. Puoli miljoonaa hehtaaria metsitetään, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen paineisiin. Yli 200 000 metsäalan tuen saajaa saa hyötyä neuvonannosta lisäkoulutuksesta. Yli 1,5 miljardia euroa käytetään investointeihin, jotka vahvistavat metsäekosysteemien kestävyyttä. Noin 8000 edunsaajaa tässä. Toinen summa vielä, jolla estetään metsän tuhoutumista. Ja lisäksi investoidaan teknologiaan, prosesseihin ja siihen, että saadaan mobilisoitua ja markkinoitua metsästä tulevia tuotteita. Maaseudun kehittämisen alalla edistystä saadaan ennen vuoden loppua. Julkisen kuulemisen kautta selvitetään kansalaisten kantoja näihin kysymyksiin. Horisontti 2020 ja Euroopan innovointikumppanuus antavat myös tukea tämän sektorin tulevalle kehitykselle. Tänä vuonna meillä on monia toimia, jotka liittyvät metsään Euroopan innovointikumppanuuden puitteissa. Nyt pyritään keskittymään metsän biomassaan esimerkiksi ja pohditaan myös uutta monitoiminnallisen metsän tuottavuutta. Alueellisella ja paikallisella tasolla voidaan maaseudun kehittämisohjelman kautta saada tukea muille hankkeille. Myös innovaatiokumppanuudessa otetaan huomioon raaka-aineena puu. Komissio on lähtenyt seuraaviin toimiin, joissa keskitytään lähinnä puuhun. Tarjonnan alta 2017 horisontti 2020 on haluttu ajaa Euroopan laajuista verkostoa puun mobilisoinnin osalta. Komissio antaa kaskadikäytöstä ehdotuksensa vuoteen 2018 mennessä. Ja kierrätyksen osalta, kuten strategiassa on sanottu, on ehdotettu, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä resurssitehokkuudesta – Lisäksi metsäpohjainen teollisuus on voinut hyötyä innovaatioagendan eduista. Komissio on antanut kannanottonsa Natura 2000 ja metsiin. Kuuleminen oli laaja ja tässä yhteydessä voidaan antaa metsänallinnosta vastaaville tahoille ja luonnonsuojeluryhmille apua, kun kehitellään hallinnointijärjestelmiä ja käytäntöjä, jotka auttavat huolehtimaan lajeista, jotka ovat meille tärkeitä, että voidaan huolehtia luonnonsuojelisista seikoista. Kansainvälisesti unioni on etunenässä laittomien hakkuiden vastustamisessa kaupan yhteydessä. EUn FLEGT-toimintaohjelma on tässä tärkeä. FLEGT-lisensointi Indonesiasta on tärkeä virstanpylväs tässä yhteydessä. Meidän on tuettava Red Plus-aloitteita ja tuettava kehitysmaita, jotta voidaan huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan, parannetaan metsän hallintoa ja huolehditaan metsän ekosysteemeistä paremmin. Seitsemännen ympäristön toimintaohjelman puitteiden mukaisesti nähdään mahdollisuuksia lisätä toimia amikoitumisen vastaisessa toiminnassa minä uskon, että nämä virstanpylvät, jotka olen juuri esittänyt, ovat tärkeänä vaikuttamassa kestävään metsänhoitoon. Ne ovat askel oikeaan suuntaan, vaikka paljon tietää vielä kuljettavana. Mielelläni käyn tätä keskustelua puheenjohtaja. Puhun vielä lopuksi lyhyesti yhteenvedonomaisesti. Kiitos puheenjohtaja. Dziękujemy za Suuret kiitokset komission jäsen Hogan tästä alustuksesta. Luulenpa, että meillä on hyvät taustatiedot keskustelua ajatellen. Pitkä puhujalista on jo, joten jokaisella on puolitoista minuuttia aikaa puheenvuoronsa varten. Jos näin toimimme, niin todennäköisesti pääsemme lopettelemaan kello puoleen yhdeksän mennessä, joten puolitoista minuuttia kaikilla näette kyllä ajan ja Rova Köstinger esittelijä. Te saatte puheenvuoron. Siis puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Danke, und äh, vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenille. Tänään voimme yhdessä keskustella ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan kanssa näistä asioista. Tämä on tärkeää, juuri kun otetaan huomioon se, mitä komissiossa ja neuvostossa on tapahtunut Eli parlamentinkin pitää olla tässä mukana ja vaikuttamassa siihen, mitä nyt tapahtuu. Meille metsästrategia on ollut aina tärkeää. Horisontaalinen lähestymistapa metsäasioihin. Meillähän on nyt paljon uusia aloitteita ja lakeja, LULUCF, NONODES, kaikki, mikä liittyy energia- ja ilmastopakettiin, uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen. No tietysti tämä vaikuttaa myöskin sitten metsäpolitiikkaan. Ja se, mitä me kaikki nyt yhdessä olemme todenneet metsäpolitiikassa ja metsien suhteen Euroopassa, niin kannat ovat tietysti hyvin erilaisia. On esimerkiksi maita kuten Suomi tai Itävalta. Siellähän on kasvaa enemmän metsää kuin mitä sitä hakataan. Sitten on maita, joissa aikaisemmin on tehty paljon virheitä ja nyt sitten tuodaan kolmasista maista paljon puuta. Sitten on toisia jäsenvaltioita, jotka ovat jo viime vuosina tehneet paljon kansallisilla metsityshankkeilla ja muilla. Mutta tämä one size fits all, tällaiset ohjelmat eivät toimi metsäpolitiikassa ja se olisi askel taaksepäin. Meidän täytyy miettiä kestävän metsänhoidon kriteereitä koko alalle. Meillä on Forest Europe. Me olemme miettineet kestävyyskriteereitä se olisi pohjana kestävyyssertifioinnille, jota käsitellään pian. Ja mielestäni tämä nyt on tärkeää ja metsästrategiassa on pidetty kiinni siinä, siitä, että jäsenvaltiot ovat mukana sertifioinnissa, mutta ei mitään uusia järjestelmiä, jotka aiheuttavat kustannuksia, eikä mitään rinnakkaisia järjestelmiä. Fossiilisen energian lisäksi täytyy miettiä kestäviä energialähteitä ja metsät voivat olla siinä tärkeässä roolissa. No sitten Agri-pääosasto, onko siellä riittävästi kapasiteettia, jotta voidaan ottaa huomioon maanomistajien edut, kun kyse on uusista lakialoitteista tai täytäntöönpanosta? Ja sitten toinen kysymys. Me vaadimme metsästrategiaan, että meillä olisi pysyvä metsävaliokunta, jossa olisi asiantuntijoita jäsenvaltioista. Tämä on parlamentin ydinvaatimus ja haluaisin kysyä, mitä tälle asialle on tapahtunut ja miten tämä vaatimus sitten toteutuu. Ja sitten lopuksi te puhuitte julkisesta kuulemistilaisuudesta ja haluaisin nyt ehdottaa kollegoille ITRE- ja ENVI-valiokunnista, että voisimme miettiä julkista kuulemista Euroopan parlamentissa metsästrategiasta sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Se olisi toivottavaa, koska täällä on erilaisia eturyhmittymiä, joita voimme sitten kuulla. Ja voimme antaa heille sitten puheenvuoron näistä tärkeistä asioista. Mutta kiitoksia tästä mahdollisuudesta järjestää tämä tilaisuus yhdessä kanssani tänään. Kiitos. Kiitokset. Rouva Müller. Kiitoksia komission jäsen. Olemme iloisia siitä, että metsästä keskustellaan nyt yhdessä näissä puitteissa. Ja meille kaikille tärkeää on tietysti se, että kun ajatellaan vaikka perheyrityksiä, jotka hoitavat metsiä kestävällä tavalla, niin meidän pitää tukea näitä perheitä. Metsien omistajien ja käyttäjien oikeuksia on suojattava, mutta olen täysin samaa mieltä kuin edellinen puhuja, eli Meillä on erilaisia olosuhteita jäsenvaltioissa ja osittain on esimerkillistä metsänhoitoa ja sitten meidän täytyy toimia näissä asioissa alhaalta ylöspäin, jotta koko Euroopassa on kestävää metsänhoitoa. Erityisen tärkeää on, että LULUCF-tekijät, joista nyt keskustellaan yhdessä – eivät johda mihinkään lisäkustannuksiin metsänhoitajille tai metsänomistajille, eivätkä johda mihinkään ylimääräiseen raportointiin. Kaiken tällaisen me torjumme. Ja pieni sitaatti Turk Alhaus professorilta vuodelta 2007. Hän oli tulevaisuuden tutkija ja hän sanoi, että jos olisi kilpailua kestävyyden osalta, niin silloin metsä voittaisi. Ja tässä mielessä toivon, että yhdessä pystymme hyvällä tavalla panemaan täytäntöön eurooppalaista metsästrategiaa. Thank you so much, uh, Mr. Chair. First... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen Hogan siitä, että tulitte keskustelemaan näin tärkeästä aiheesta. Kiitos rakkaille kollegoille, Köstingerille ja Müllerille, jotka tämän asian hyvin alustivat ja ottivat esille paljon sellaisia asioita, joihin minäkin halusin puuttua, joten keskityn hiukan joihinkin toisiin asioihin. Tämä kaskadi menettely me yritämme täällä säädellä sitä, kuinka ja miten puun omistajien pitäisi tuotteitansa puutansa myydä, niin uskon, että silloin lähdetään menemään näihin kysymyksiin, joissa kysymys itse asiassa maanomistuksesta. Ja me lähdemme heille myöskin sitten sanelemaan sitä, kuinka heidän tulee maatansa ja tuotteitansa käyttää. Minun mielestäni yksityisomistusta täytyy tällä alalla noudattaa ja kunnioittaa. Ensimmäinen osa oli tämä. Toinen juttu liittyy sitten siihen, että täällä puhutaan metsistä ikään kuin kaikki puut metsässä olisivat olisivat samanlaisia, mutta itse asiassa edistyneessä biotaloudessa, jota erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa nähdään, niin juuri kuinun laatu on kaikkein tärkeintä. Yksi puu saattaa tuottaa monia tuotteita, vaatteita, polttoainetta, kemikaaleja, vaikkapa mitä. Joten haluaisinkin tietää, kuinka komissio voisi tehdä sellaisen ehdoksen, jossa otetaan huomioon juuri se, että kuidun erilaiset laadut, jotka yhdestä puusta voidaan saadaan, todella hyödynnettäisiin. Ja onpa kysymys sitten markkinoista tai metsänomistajista, niin uskon, että heidän pitäisi saada päättää kuitenkin viime kädessä se, että kuka näitä metsiä käyttää ja miten niitä käytetään. Well, I'm sorry to have to pour cold water on this. Niin anteeksi, että vähän lähden jäähdyttelemään tätä keskustelua. Muistuttaisin siitä, että komissiolla ei ole mitään toimivaltaa metsänhoidon osalta. Sitä ei ole mainittu sopimuksessa, mutta ehkä täysistuntoäänestys muutama kuukausi sitten sitten on innostanut komission jäsentä, kun käytimme tekemään metsän osalta jotain, mutta täysistunto äänestys ei lähde sopimuksia muuttamaan millään tapaa, joten meidän ei pitäisi edes olla täällä. Täällä nyt vain kannustamme komissiota säätämään lakeja alalla, jolla ei ole edes oikeutta. Pahoittelen, te ette totuudesta pidä, mutta tämä on totuus. Itse asiassa ainoa tapa, jolla EU voi rahoittaa metsänhoito ohjelmia maaseudun kehittämisrahojen kautta, mutta nämä pitää määritellä jäsenvaltion tasolla. Jos jäsenvaltio ei määrittele tiettyä aloitetta tällä alalla, komissio ei voi puuttua asiaan. Pyytäisin kaikkia muistamaan nyt, että nyt poljetaan sellaisilla alueilla, alueilla, joilla ei ole mitään oikeutta kulkea. Roittelisin siitä, että ehkä komissio lähtee vaatimaan tällaista metsän istutusta ympäristötoimena, että sidottaisiin hiilidioksidia tai muuten sitten metsä poltetaan tai sitten se jää sinne metania tuottamaan. Muuta ei voi luonnolle tehdä. Kiitos. Mikrofoni. Mówię, że do zimnego prysznica Hetkinen, anteeksi. Olemme tottuneita näihin vetomuksiin. Uskon, että tällainen on aivan terveellistä silloin tällainen. Seuraava edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitoksia, että olette tänään paikalla tässä yhteiskokouksessa. Tämä on tärkeä kokous. Aikaa nyt ei ole paljon, eli siksi haluaisin puhua vain yhdestä asiasta, joka liittyy metsästrategiaan. Mitä tulee metsän käyttöön, hiilidioksidin sitomiseen, niin on tiettyjä ristiriitoja, kun ajatellaan yleistä politiikkaa ja EU-politiikkaa tällä alalla. Meillä on Pariisin sopimus ja nyt Marrakeshin sopimus. Ja tämä vaikutti siltä, että maailma haluaa siirtyä tähän suuntaan. Eli että metsiä käytetään sitomaan hiilidioksidipäästöjä. Mutta mitä tulee sitten EUn ilmastopolitiikkaan, niin meidän politiikkamme on tiukempaa kuin muualla maailmassa. EUn politiikka on erilainen lähestymistavaltaan. Ehkä säännöt, joita nyt yritetään kehittää, niin tämän avulla nämä kaksi lähestymistapaa voidaan yhdistää. Kiitos. Thank you, Chair. as um, no doubt the Commissioner... Kiitos. Komissaari on varmasti huomannut, täällä on oikeastaan kaksi ääripäätä täällä, miten tässä on tullutkin jo esille. Mm, keskeinen seikka tässä varmastikin on juuri se, että vaikka metsien hoito ei kuulu EUn toimivaltuuksiin, ilmastonmuutos kyllä siihen kuuluu joten nyt on otettava todella tämä asia totena. Ja kolme valiokuntaa, jotka ovat täällä koolla, meidän on ymmärrettävä, että ilmastonmuutos sinällään on paljon tärkeämpi asia kuin pelkästään metsien hoito. Tietysti metsätaloudella on tärkeä osuutensa tämän ilmastonmuutosasian hoidossa. Ja todella toivonkin, että edelleen komission jäsen kiinnittää erityisesti huomiota tähän ja erityisesti siihen, että se antaa mahdollisuuden ilmastonmuutoksen torjuntaan. Pieni varoituksen sana. Huomasin tämän vasta, kun tässä taannoin äh, että tarkoituksena on siis istuttaa entistä enemmän puita, mutta minä kuulin tänään, että itse asiassa äh, turvesoissa Iso-Britanniassa on sitoutuneena enemmän äh, hiilidioksidia kuin itse asiassa äh, Ranskassa, äh, Iso-Britanniassa ja muutamassa muussa maassa metsissä yhteensä, joten kun mietimme näitä maan käytön asioita, niin täytyy ottaa huomioon myöskin turvesuot ja niiden merkitys. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä paikalla. Meillä ei ole paljon toimintavaltaa, mitä tulee metsiin, ikävä kyllä. Meillä on kuitenkin mahdollisuuksia puuttua tähän puutteeseen, joka on, kun ajatellaan eurooppalaista metsäpolitiikkaa. Meillä pitää olla globaalinen, holistinen lähestymistapa, jota komissio on ehdottanut. Ja tämä on mielestäni oikea lähestymistapa. Täytyy muistaa, että metsät ovat elinkeino ihmisille, jotka elävät maaseudulla. Se ei ole pelkästään kaunista, vaan se on myöskin tapa tienata elantonsa. Maaseudun kehittämisestä ei voida rahoittaa kaikkea mahdollista. Raja, nämä resurssit ovat rajallisia, eli meidän pitäisi löytää rahoitusta jostain muualta. No resursseja on vähän, mutta komission jäsen jäsenvaltiot päättävät, kuinka paljon rahoja laitetaan maaseudun kehittämiseen. Ja jos tätä ongelmaa ei ratkaista, josta hän jo puhui, niin sitten meillä ei ole kunnollista eurooppalaista metsäpolitiikkaa, jota tarvitaan. Sitä on aina rahoitettu huonosti ja se on aina ollut vähän jäljessä. Eli meidän täytyy miettiä, millä tavalla ihmiset voivat jatkaa elämistä maaseudulla, jotta voidaan välttää se, että maat hylätään ja että kärsittäisiin metsi, metsäkadosta. Meillä on vielä paljon tekemistä komission jäsen. Kiitos. Pani poseł Wiśniewska. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarzu. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Kyllä, todella. Pariisissa ja Marrakeshissa monet ihmiset puivat metsien roolista – ja ilmastopolitiikasta. Meillä on ehdotus, jonka kautta pyritään rajaamaan päästöjä. Ja siksi metsillä tulee olemaan tärkeä rooli. Kuitenkin tämä on melko symbolista tällä hetkellä. Jos ajatellaan se, mitä voidaan laskea mukaan kansallisina leikkauksina – samoin kun ajatellaan toimia, joilla hoidetaan metsää. Nämä eivät ole tyydyttäviä ratkaisuja niille maille, joissa metsää on paljon. Yksi näistä maista on Puola. Minä uskoisin, että jos lasketaan metsien rooli tähän energiamix-sekoitukseen, niin indikaattorit muuttuisivat kyllä meidän maamme osalta. Ettekö siis usko, että meidän pitäisi korottaa tasoja? Pariisin sopimuksen jälkeen. Oletteko komission ja sen netin kanssa samaa mieltä, että tämä maksimi, josta voidaan sopia? Kiitos. Kiitokset. Edustaja Petir. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kiitos siitä, että olette kiinnostunut tästä aiheesta ja kiitokset siitä, että tulitte tänne jo kolmannen kerran keskustelemaan. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Olemme kaikki tietoisia siitä, mikä on EUn potentiaali metsätaloudessa, erityisesti joissain jäsenvaltioissa yritetään käyttää näitä resursseja vastuullisella tavalla. Meillä on energiapaketti, samoin myöskin kiertotalouspaketti – on tulossa ja samoin myöskin metsätalous on tärkeällä sijalla. Nyt 60 prosenttia pinta-alasta metsän kattamaa ja tämä on otettava huomioon koska ne maat, jotka pystyvät tätä sektoria kehittämään, joilla tätä potentiaalia on, niin niille täytyy antaa tästä riittävästi virikkeitä. Kroatialla on todella paljon myöskin pyrkimystä tähän suuntaan, kuten monilla muillakin Tonavan seudun mailla. Meillä on paljon puuraaka-ainetta. Monet puut ovat yli satavuotiaita. Ja jos kaikki jäsenvaltiot tässä sitten joutuvat näissä metsäasioissa samalle viivalle, niin siinä tilanteessa metsien kestävä hoito ei tule riittävästi otetuksi huomioon. Kaikki kaadetut puut Kroatiassa korvataan uusilla ja näin me pidämme huolta metsän ympäristöllisestä merkityksestä. Haluaisinkin tietää, kuinka aiotte ratkaista nämä kysymykset EU-ssa ja uudessa EU-lainsäädännössä. Ja, äh, Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Meidän pitää kehittää tosiaan eurooppalainen strategia, mutta muutama asia tästä puuttuu. Ensinnäkin metsät ovat itse kärsineet hyvin paljon ilmastonmuutoksesta, eli meidän täytyy miettiä ilmastonmuutosta ja sitten kestäviä metsiä. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa on pahoja ongelmia, mutta yksi vastaus täytyy löytää Euroopalle – Euroopan metsät ovat hyvin erilaisia, eli meillä pitää olla mukautettuja strategioita. Ja myöskin täytyy muistaa, että metsät eivät tärkeitä ainoastaan puun tuotannossa, vaan se liittyy myöskin eurooppalaiseen biodiversiteettistrategiaan. Se vaikuttaa siihen huomattavalla tavalla, emmekä voi ainoastaan keskittyä puun käyttöön. No tietysti puun käyttö käytön osalta tärkeää on se, kuka käyttää puuta. No tietysti, jos puulla tuotaan energiaa, niin voidaan vähentää fossiilien, fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta se on aika typerä tapa toimia. Ja tietysti tärkeää on myöskin se, että meillä on kunnollinen sertifiointijärjestelmä, joka pystytään tarkistamaan. Eli Euroopan pitää olla tässä aktiivinen. Ja sitten vielä yksi asia, komission jäsen. Te totesitte, että täytyy katsoa, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella metsien käytön osalta. Esimerkiksi palmuöljy ja sitten rehun tuotantoon tuhotaan metsää. Eli nämäkin on asioita, joita täytyy käsitellä, ja Euroopan parlamenttihan on laatimassa mietintöä nyt palmuöljystä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Tervehdin tätä, äh, että herra Hogan on täällä kolmen valiokunnan vieraana, koska tämä on todella kattava teema ja tämä todella kattaa kolmen valiokunnan toiminnat. Metsä valitettavasti ei ole perustamismuisten mukaisesti EUn toimivaltuuksien sisällä mutta se on tärkeä asia silti. Minun mielestäni olisi hyvin hyödyllistä, jopa tarpeellista, että EU olisi kiinnostuneempi metsätaloudesta ja metsistä, koska uusiutumiskysymys tulee tässä esillä ja Euroopan unioni voi toimia uusiutumisen puolesta, ei pelkästään äh, omalla maaperällään jäsenvaltioissa, vaan myöskin yhteistyön puitteissa, erityisesti Afrikan kanssa ajat kun tätä ajatellaan, tämä myöskin kestävän kehityksen foorumia, niin juuri siinä tämän tyyppinen metsien uusiutuminen ja metsien uudelleen istutus voisivat tulla kysymykseen. Toinen asia, tässä Haukan aivan hyvin tämä mainitsi, kysymys on tutkimuksesta ja kehityksestä. Puu on luonnon materiaali, elävä materiaali, mutta siitä voidaan todella luoda valtavasti uusia materiaaleja ja tuotteita, ja sitä voi käyttää hyvin monenlaisella tavalla. Halusimme kaksi asiaa sanoa, ja minun mielestäni EUn täytyy todella olla mukana metsätalousasioissa Euroopassa. Muchas gracias, señor, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kysymystä komission jäsenelle, jotka liittyvät metsäkatoon kehitysmaissa, koska tämähän liittyy myös tähän Euroopan metsästrategiaan. Ja sitten palmuöljy, josta kollegani puhui. Mehän tiedämme, että palmun, josta tehdään esimerkiksi öljyä ja muuta elintarviketeollisuuteen, niin se liittyy hyvin rankkaan metsäkatoon esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa. Indonesiassa siellä on Saksan kokoinen alue nyt hakattu metsää palmuöljyn takia. Meidän täytyy miettiä tällaista sertifiointijärjestelmää, joka meillä on palmuöljyn osalle. Ja mitä aiotte tehdä, jotta voitte pitää kiinni eri sitoumuksista kansainvälisesti, kun ajatellaan Pariisia tai muita tavoitteita ja YK on päätelmien metsien osalta. Ja sitten te hiljattain puhuitte lihasta ja sanoitte, että meidän täytyy lisätä lihan tuotantoa ja lihan kulutusta – ja että 15 miljoonaa euroa pitää laittaa lihan kulutuksen lisäämiseen Euroopassa. Mutta mehän tiedämme, että soijan tuotanto erityisesti Brasiliassa on myöskin johtanut hyvin rankkaan metsäkatoon, kun siellä tuotetaan rehua eläimille, joita me sitten syömme. Ja lihan tuotanto on 15-20 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Eli meidän täytyy nyt pitää kiinni Pariisin sitoumuksista ja muistaa tämä politiikka. Eli miten aiotte toimia johdonmukaisesti, kun ajattelette näitä julistuksia ja sitten kestävää metsästrategiaa Euroopassa? Oui, merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle siitä, että tämä metsästrategia on esitelty. Monia asioita on tässä kehitetty. Haluaisin tässä vielä lisätä mitä on jo sanottu tämän metsästrategian rajoituksesta ja EUn toimivaltuuksesta siinä. Meillä ei voi olla vain pelkästään yhtä metsästrategiaa, koska nämä metsävarat ovat hyvin moninaiset. Meillä pitäisi olla useista metsästrategioista kysymys ja myöskin ilmasto liittyy tähän tärkeällä tavalla, mutta en oikein usko, että voimme käsitellä metsää vain yhtenä äh, ainoana äh, asiana äh, tietyllä tavalla, kuten Pohjois-Euroopassa tehdään. Etelä-Euroopassa ehkä näkemys on erilainen. Ja meidän täytyisi myöskin miettiä tässä maataloutta. Maankäyttö on hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy pyrkiä lähestymään tätä asiaa tältä kantilta myöskin. Haluaisin siis tietää, kuinka aiotte täsmentää tätä monivuotista suunnitelmaa sen osalta, että tämä metsästrategia voidaan panna täytäntöön, kun ajatellaan Euroopan etelä- ja pohjoisasien erikoispiirteitä, kuinka äh, metsästä voisi tulla paikallisen ähm, kehityksen moottori. Ja vielä kun ajatellaan ilmaston lämpenemistä, niin haluaisin tietää, mitä metsästrategiassa sanotaan äh, siitä, kuinka se tehokkaasti ja konkreettisesti voisi myöskin tähän myötä vaikuttaa. Edustaja Sen. Eh, obrigada, presidente. Eh, señor comisario, estamos... Komission jäsen. Me haluamme kaikki kestävää metsänhoitoa, me haluamme ylläpitää biodiversiteettiä ja myöskin suojella juomavettä, mutta meidän täytyy korostaa kuitenkin metsiä maatalouskäytössä. Me emme voi edistää yhden lajin viljelyä. Emmekä voi toimia niin kuin Portugalissa tai Galiciassa tehdään, esimerkiksi eukalyptuksen osalta. Me emme voi käyttää myrkyllisiä aineita elintarviketuotannossa, vaan meidän täytyy valvoa kaikkia näitä aineita, joita käytetään. Esimerkiksi Galisiassa on näitä tyhjiä alueita, samoin Portugalissa. Ja, danke, Herr Kommissar. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin vielä palata tuohon biomassa ja puu kysymykseen. Alpialueella erityisesti viime vuosina on ollut monia pienimuotoisia hankkeita, joissa on käytetty biomassaa lämmittämiseen. Itse pormestarina huolehdin siitä, että saatiin koko kylä lämmitettyä paikallisen metsän puilla, ei enää kaasulla tai öljyllä. Siksi tukisin kyllä sitä ajatusta, että luodaan tietty sertifiointi. Mutta toisaalta yritykset vain saavat rahaa tästä sertifioinnista. Toisaalta muut voisivat samalla luoda tällaisia pienimuotoisia kiertojärjestelmiä. Jos ajatellaan biomassan myyntiä tällä hetkellä usein on kyse hyvin pienistä hankkeista, joten toivoisin, että ei tuottaisi näitä mahdollisuuksia. Kiitos. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen, että tulitte tänne vieraaksi. En nyt puutu enää siihen, mitä tässä on jo sanottu kollegoiden taholta. Tietysti on tarpeellista suojella metsää, sen moninaisuutta, niiden moninaista roolia. Nehän ovat työpaikkojen luojia ja ne tuovat todella huomattavaa etua maaseutuelinkeinolle. Ja niillä on hyvin tärkeä vaikutus myöskin, kun ajatellaan maaseudun kehittymistä. Haluaisin kiinnittää kuitenkin huomiota tänne kolmeen seikkaan. Nekin ovat jo tulleet mainituiksi, mutta haluan ne toistaa vielä metsästrategian täytyy todella ottaa huomioon Euroopan metsien monimuotoisuus. Suuri osa maailman metsistä sijaitsee Euroopassa, mutta nämä metsät ovat hyvin erilaisia, joten on todella myöskin eri jäsenvaltioiden osalta myöskin ajatella tulospohjaisesti eikä pelkästään vain varapohjaisesti. Haluan myöskin korostaa sitä, että ilmastonmuutos hyvin vaikuttavasti äh, vaikuttaa metsiin ja erityisesti myöskin äh, niin niiden elämiin kuin kasvistoonkin. Ja tämä on hyvin tärkeä asia myöskin, joka on otettava huomioon tuossa äh, metsästrategia-ehdotuksessanne. Erityisesti kun kysymys on siitä, kuinka maan laatu huononee. Niin, tämä on todettu useasti. Ja vielä haluaisin lopuksi todeta, että toivon, että komissio ympäristölainsäädännössään todella olisi tiukka jäsenvaltioita kohtaan, jotta todella metsiä suojellaan. Näin ei tapahdu. Tämä on todella tärkeä asia Euroopalle. Tietysti myöskin ilmastonmuutos, monimuotoisuus, ovat asioita, jotka liittyvät EUn toimivaltuuksiin, vaikka metsät eivät niihin liitykään. Ganz herzlichen Dank fürs Wort, Herr Kommissar. Ich glaube beim Thema Kiitoksia. Me puhumme täällä metsistä, mutta kuitenkin meillä on mukana kaksi kysymystä, jotka liittyvät siihen, että uudessa vaalistrategiassa keskeinen kohta oli se, että puuta käytetään rakennus- ja pakkausmateriaalina enemmän. Ja meidän, me pitkin vaadimme, että EU-ssa tulisi määräyksiä, jotka liittyvät puun käyttämiseen rakennuksissa ja sen edistämiseen. Kun katsotaan nyt komission ilmoitusta rakennusalasta, niin oletteko ehdottaneet jäsenvaltioille uusia aloitteita, jotka liittyvät puulla rakentamiseen, jos on tehty, millaisia aloitteita. Eli me tiedämme jo hiukan mitä on tehty, mutta onko rakennusopun markkinoilla tapahtunut jotain uutta? Ja sitten, miten te pidät, mitä pidätte komission ehdotuksista, eli että olisi nämä orgaaniset yhdisteet otettu huomioon ja että olisi erityinen ilmoitusjärjestelmä. Mitä mieltä olette tästä? Esimerkiksi betoni ja teräs tässä tapauksessa saisivat paremman kohtelun kuin puu. Niinhän ei voi olla, Eli mitä mieltä olette tästä luokittelujärjestelmästä? Pani poseł Hojbusz. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja, komission jäsen. Puheenvuoronne lopuksi puhuitte FLECT-toimintaohjelmasta Indonesian kanssa. Minulla olisi kysymys. Indonesiassa puuta hakataan – poltetaan ja sitten luoda näitä palmuöljyplantaaseja sen siellä. Tämä ei nyt oikein passaa. Miten FLECT-järjestelmä voisi toimia paremmin, koska muuten ilmastotavoitteisiin ei päästä eikä voida huolehtia biologisesta monimuotoisuudesta. Ja miten nämä asiat voitaisiin yhdistää, kun te haluatte 15 miljoonaa euroa käyttää, jotta kannustettaisiin ihmisiä syömään lihaa. Esimerkiksi soijaahan viljellään ja metsiä kaadetaan soijaviljelmien alta lihantuotantoa varten. Miten tämä voidaan yhdistää? Me tarvitsisimme kestävää metsästrategiaa Eurooppaan, mutta myös kansainvälisesti. Kiitos. Pani poseł Virkunen. Edustaja Virkunen. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the commissioner for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaarille. Olemme jo kuulleet monasti, että jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa on tämä metsäpolitiikka, mutta Euroopan tasollakin tehdään paljon päätöksiä, jotka kuitenkin vaikuttavat jäsenvaltioiden metsäpolitiikkaan, eivätkä ne aina mene käsi kädessä tämän metsästrategian kanssa. Se on oikein hyvä ja tasapainoinen. Kiitos komissaarille, komissiolle ja myöskin parlamentin esittelijälle, mutta Valitettavasti tällä hetkellä on kolme tärkeää aloitetta, joista pian käsitellään pian LULUSEF, Euroopan energian direktiivi ja myöskin bioenergiastrategia, koska minulla ei ole kovin paljon aikaa, niin haluan käsittyä erityisesti maankäytön, sen muutoksen ja metsäsektorin kysymyksiin. Suomessa tiedetään, että 75 prosenttia Suomesta on metsää, siis Suomi on oikeastaan yksi suuri metsä ja kansalaiset ovat todella sitoutuneita päästöjen leikkaamiseen, mutta meille on myöskin hyvin tärkeää meidän taloudellemme ja myöskin yhteiskunnallemme se, että meillä on kestävää metsätaloutta. Olemme hyvin sitoutuneita myöskin tähän. Ja nyt minun on todella sanottava, että tässä LULU-CF-ehdotuksessa aktiivisen kestävän metsänhoidon rooli ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole vielä täysin tullut ymmärrettyksi. Kysymys ei ole pelkästään vain siitä, että metsät ovat hiilinieluja, vaan myöskin metsät tuottavat esimerkiksi biopohjaisia tuotteita ja niihin liittyy myöskin muita kysymyksiä. Metsäsektori todella pyrkii innovatiivisesti ratkomaan ilmastonmuutoksen kysymyksiä. Haluaisin siis korostaa komission jäsenelle, että äh, LULUCF todella, äh, tämä esitys siis äh, todella uhkaa huomattavalla tavalla kestävää metsänhoitoa ja toivon mukaan tähän suureen ongelmaan löydetään ratkaisuja. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia. Onko komissiolla jotain sanottavaa siitä, mitä vaaraa on siinä, että maaseutu eristä, eristyy, erityisesti kun ajatellaan Irlannin pohjois- ja länsiosia? Siellä on erilaisia käytänteitä, jotka ovat hyvin hankalia nyt maanviljelyssä hintapaineiden takia, ja tietysti tarvitaan enemmän metsiä, mutta vaarana on se, että joudumme tilanteeseen, jossa ihmiset ovat eristyksissä, eikä maaseudulla enää asu ketään. Ja sitten mitä edellinen puhe sanoi, mitä mieltä olette Lulu CFstä ja millä tavalla strategiaa sitten yhdistetään siihen. Ja sitten yksi asia, joka ei ole tullut esille, ovat nämä kirjanpitojärjestelmät, kun ajatellaan vaikka puun tiheyttä ja laatua. Iranissa oli tilanne, ja sitä ei ole koskaan ratkaistu, eli siellä väitettiin, että puu ei ollut sitä, mitä sen oli väitetty olevan, ja se johti markkinoiden manipulointiin ja tilanteisiin, jossa markkinoilta puuttui luottamusta. Euroopan tasolla, no meillä nyt ei ole toimivaltuuksia tässä, vaikka tästä nyt puhutaan, niin mitä voitaisiin tehdä? Onko mitään strategiaa siltä varalta, että ihmiset voivat luottaa siihen, että he ostavat sitä, mitä pakkauksessa lukee? ja sitten se, että ei ole toimivaltuuksia. No, kyllä minä voin tulla puhumaan tänne tästä asiasta, mutta jos meillä ei ole sitten aikaa puhua setasta, ja viime viikolla oli aikaa puhua kaakaosta, eli en nyt tiedä, missä prioriteettimme oikein ovat. Kiitos. Kumpula Kiitos. Hienoa, että on mahdollisuus tavata komission jäsen Hogania ja kolme valiokuntaa vielä kerralla. Hienoa. Tämä on tärkeä kyse ei ole ainoastaan siitä, kenellä on valta päättää, mistä on hyvä, että voimme yhdessä puhua metsästrategiasta ja nähdä, miten moninaisia metsämme käyttömahdollisuudetkin ovat. Silloin tämä yhteistyö on kyllä ihan parasta. Metsänhoito, kun sitä hoidetaan kestävästi, on varmasti parempi vaihtoehto myös ilmastonmuutoksen osalta. Itren puolelta olen valmistellut asiakirjaa ja pidän tärkeänä johdonmukaisuutta kaiken politiikan osalta, joka koskettelee metsää. LULUCF on hyvin tärkeä asia ja biotalouden uudelleen tarkastelu, mutta myös energiapaketti kaiken kaikkiaan, joten toivon todella johdonmukaisuutta. Tuin Köstingerin ajatusta, että yhteistyössäkin tehdään kolmen valikunnan kesken yhteistyötä – metsätalouden alalla. Tuen totta kai tätä ajatusta. Tällainen energiapaketti antaa myös kestävyyskriteereitä. Ja haluaisin painottaa, että sama puu, joka kasvaa vuosikymmenet hyvin hoidetussa metsässä, sitten eri osia käytetään talojen rakentamiseen, lääkkeiden, vaatteiden valmistamiseen ja myös paperin tuottamiseen – ja sitten loppu voidaan käyttää ihan hyvin energiaan. 40 prosenttia uusiutuvista energialähteistä liittyy edelleen puuhun. Pari lyhyttä kysymystä. Tiedot metsistämme Euroopassa on pahasti jäljessä. Saammekohan jotain lisätietoa tai ainakin tietoa siitä, koska omista metsistä saadaan enemmän tietoa. Ja sitten biotalousstrategian uudelleen tarkastelu. Toivoisin, että kaiken neuvottelun jälkeen horisontti 2020 esirissä olisi kyllä hyvä, jos voitaisiin saada uusi talouden strategia fossiilisten polttoaineiden jälkeisen EU-hun. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari. Olisin esittänyt pari kysymystä liittyen lähinnä metsäpolitiikkaan ja kaikkeen sitä koskevaan tutkimustietoon. Me käytetään valtavasti aikaa erilaiseen juupas, eipäs, kyllä, ei keskusteluun ja meillä on valtava tarve nimenomaan puolueettomasta, avoimesta tutkimustiedosta, erityisesti metsäluonnon monimuotoisuuden ja varsinkin kaikkien kestävyyskriteerien pohjien osalta sekä myöskin kysymyksestä metsät hiilinieluna. Me säästyttäisiin monelta väännöltä, jos meillä olisi aitoa puolueetonta tutkimuspohjaa, joka tunnustettaisiin kaikkien EU-jäsenmaiden taholta. Kun puhutaan metsäsertifikaateista, niin me emme myöskään voi unohtaa sitä, että kaikkien sertifikaattien osalta tarvitsemme aina myös riippumattoman auditoinnin, joka on todettu puolueettomaksi. Ja olisin kysynyt komissaarilta lisäksi tästä pinta-alalähtöisestä lähestymistavasta, joka varsinkin suomalaisena välillä hämmentää. Kuten kollega Virkkunen totesi, meillä on lähes 75 prosenttia pinta-alasta metsää, ja nyt puhutaan siitä, että tarvitsisi metsittää vielä lisää, pitäisi olla isompia pinta-aloja, niin metsitämmekö me Suomessa seuraavaksi sitten pellot, moottoritiet ja parkkipaikat, jotta pystyisimme täyttämään pinta-alalähtöisen lähestymistavan metsäpolitiikan kokonaisuudessa? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră aici. Kiitoksia komission jäsen, että olette paikalla. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja meidän täytyy tästä keskustella. Meidän pitää katsoa nyt Yhdysvaltojen vaalitulosta. Valittu presidentti sanoi, että hän irrottaa Yhdysvallat Pariisin sopimuksesta. Komission jäsen metsäkadosta jäsenvaltioissa, esimerkiksi Romaniassa, on lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. Varoja kyllä on metsitykseen ja on sitoumuksia ylläpitää samaa, samat metsämäärät vuoteen 2018 mennessä. Jos omistajat haluavat istuttaa metsää sinne, missä sitä enää ei ole, niin he eivät enää voi niin tehdä – Pitäkää tämä mielessä ja yrittäkää löytää ratkaisuja, jotta voidaan helpottaa metsien istuttamista jäsenvaltioissa, joilla on tällaisia sitoumuksia. Muussa tapauksessa meillä on sitten varoja, joita ei voida käyttää metsien istutukseen. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, kiitokset siitä, että tulitte vieraksemme. Mitä tulee metsäkadon torjumiseen ja metsien moninaiseen rooliin Euroopassa. Voin todella yhtyä näihin metsästrategian eri näkemyksiin ja eri toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tässä tekstissä sanotaan aivan alkuun, että strategiassa kysymys on myöskin koko puualasta Euroopan unionissa ja se liittyy Euroopan unionin teollisuuspolitiikkaan. Ei pidä unohtaa, että teollisuus ei ole Euroopan unionin yksinomainen toimivaltuus eikä jaettu toimivaltuus, vaan artikla 6 mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä äh, sopimuksessa. Äh, kyse on siis toimivallasta, Euroopan unionin toimivallasta, joten haluaisin tietää, kuinka tämä sitten liittyy äh, tähän metsästrategiaan ja kuinka, mikä on puuteollisuuden rooli tässä meidän täytyy myöskin miettiä tämän alan kilpailukykyä. Kysymykseni onkin, kuinka puuteollisuus pystyy kilpailemaan muiden maiden metsäteollisuuden kanssa, kun ne toimivat häikäilemättömämmin ja eivät välttämättä samalla tavalla noudata ympäristösääntöjä. Kuinka taataan siis kilpailukyky suhteessa heihin? Tässä on hyviä tavoitteita, mutta riskinä on kuitenkin se, että jäsenvaltiot puhuvat, että tässä että Euroopan lähtee puhumaan valtioiden suulla kuitenkin näinkin tärkeässä kysymyksessä. Oui, merci, président. Kiitoksia. Ranskassa on myöskin paljon metsiä. Ne edustavat 30 prosenttia Ranskan pinta-alasta ja metsäalan arvo on noin 20 miljardia ja alalla on satoja yrityksiä. Eli tämä on hyvin tärkeä ala ja meidän täytyy varmistaa, että metsiä hoidetaan kunnolla. Ranska on jaettu suuriin alueisiin ja ala-alueisiin. Niitä on tällä hetkellä noin 80 Ranskassa. Ja kun lähdetään EUn tasoa, niin ehkä parempi olisi kuitenkin tukea kansallisia metsästrategioita. Metsänhoito on Euroopassa hyvin monimuotoista ja sitten ilmastonmuutos, vihreä energia, metsien suojelu ja metsien käytön parantaminen ovat hyvin tärkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Eli mielestäni meidän täytyy ennen kaikkea tukea jäsenvaltioiden suverenisuutta näin tärkeällä strategisella alalla. Kiitos. Dyskusję kończy pani prezydent Edustaja McGinnis, viimeinen puhuja. Chair, apology. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut puhemiehistön kokous oli juuri siksi olen nyt myöhässä. Elisabeth on metsäasiantuntijamme, joten minun kysymykseni keskittyy yhteen kysymykseen. Tapasitte nuoria irlantilaisia viljelijöitä viikko sitten. Nuorille viljelijöille metsään saaminen on tärkeä kysymys. Tässä jos ajatellaan maata, jota käytetään metsänhoitoon, niin miten hallinnoidaan tätä kysymys ja ongelma, ei ainoastaan omassa jäsenvaltiossani, niin vaan monissa, joissa maan käyttökysymys muuttuu oikeastaan sukupolvien väliseksi jännitteeksi, mutta myös niiden viljelijöiden, jotka haluavat lisää maata viljelläkseen lisää, ja sitten on toisia, jotka haluaisivat samaa maata käyttää metsänhoitoon. Jos kannustimia annetaan metsänhoito, niin eiköhän siinä olisi haittaa tälle ryhmälle, jonka mainitsin, ymmärtäen, että metsitettyjä alueita pitää lisätä. Kiitos. Suuret kiitokset. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissaarille. Minua hiukan huolestuttaa, kun katson, kuinka monta sivua hän teki Muistiinpanoja tuossa, mutta olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro puheenjohtaja viidessä minuutissa en voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta lupaan jäsenille, että lähetämme vastaukset kirjallisena myös teknisiin kysymyksiin, joita on esitetty. Totta kai tämän illan kokous osoittaa sen, että riippumatta kysymyksistä, jotka on mainittu aivan oikeutetusti edustajan puheenvuorossa, niin tämä on tärkeä kysymys, joka puuttuu moneen politiikan alaan, kuten useat jäsenet täällä tänään esittivät. Puhutaan vaikka työpaikoista, elinvoimaisuudesta maaseudulla, ilmastonmuutoksesta tai energiasta. Sanoisin valiokuntien jäsenille, jotka ovat täällä paikalla, että komission jäsen Kanjette on kehittelemässä hyvin suurta työtä unionin energiapolitiikasta. Se saadaan komission käsittelyyn pari viikon kuluttua, joten varmasti energiasta kuullaan paljon, osittain myös biomassasta, jonka Dorfman ja muut mainitsivat. Ajattelen sitä, minkälainen energiaa, miksi sekoitus saadaan aikaiseksi. Meillä on vielä monia mahdollisuuksia miettiä kantojamme siihen, miten metsä sopii energiaunionikysymyksiin Totta kai antaisin tunnustusta agrivaliokunnan esittelijä Köstingerille. Monista asioista ollaan samaa mieltä, mutta samalla on myöskin näkemyseroja. Ne nähdään Euroopan unionin alueiden välillä. Jos ajatellaan vaikka, miten lasketaan LULUCFn osalta – Tämä nähdään suomalaisten meppien joukossa tärkeänä kysymyksenä tulevaisessa työssä. Myös muissa maissa on samantyyppisiä huolenaiheita. Metsittäminen tai se, miten lasketaan näitä asioita, LUSEAF ja ilmastokysymykset – metsänhoitokysymykset. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat nyt edessä. Ne komission ehdotuksensa tehnyt joten säädäjät varmat varmasti huolehtia lopusta. Mutta hankala kysymys on riippuvasta siitä, mistä tulee. Jos ajatellaan, että Suomen alasta 73 prosenttia on metsää tai metsänhoidon alalla, niin tämä on hankala kysymys, totta kai sen ymmärtää. Mutta vaikka toimivalta ei olekaan sopimuksissa, haluaisin sanoa, että paljon rahaa Euroopan unionissa käytetään – metsäpohjaisiin toimiin maaseudun kehittämisohjelmissa, työpaikkojen luomisen muodossa, joten kyllä tämä varmasti kiinnostaa kansanedustajia, miten varoja käytetään. Minua ainakin kiinnostaa, miten maaseudun kehittämisvaroja käytetään. Ei näitä tekijöitä voi jättää huomiota. Toimia voi olla muiden poliittisten toimien tukemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Metsällä on suuri vaikutus moniin politiikan aloihin ja kestäviin yhteisöihin. Mitä tulee pysyvään metsäkomiteaan, se mainittiin. Päättäjät tukevat myös komitean työtä, joka esitettiin Slovakian puheenjohtajakaudella viime viikolla neuvostossa, eli pysyvän komitean tilanne. Selvitetään tulevia tavoitteita, mutta vuonna 2018 on puolivälin arviointi monissa kysymyksissä, jotka liittyvät EU-metsästrategiaan, joten näin voidaan katsoa, miten näitä eri välineitä käytetään. Toimivatko nämä välineet vai eivät? LULU-CF-laskentamalli tällä hetkellä Kioton pöytäkirjan puitteissa on yksinkertaistettu nyt. cf ehdotus keskittyy nyt enemmän ihmisen luomiin päästöihin, kun näitä lasketaan. Tämä on ihan tällainen tilinpitoasia. Kuten sanoin, komission ehdotus noudattelee neuvoston esitystä vuodelta 2014 taakan jako jaon muodossa. Ja tietenkin mainitsin sen, miten tämä voi olla riippuvasta siitä, miltä Euroopan alueelta tulee. Monia muita kysymyksiä esitettiin. Edustaja Flanagan, ymmärrän tämän kysymyksen, kun ajattelen, mistä hän tulee. Paljon metsää on hänen vaalipiirissään, mutta lainsäädäntöä ja suunnittelun lainsäädännön pitäisi olla riittävän tiukkaa tässä, jotta asia voidaan hyvin hoitaa, jos ajatellaan yksityisiä tai julkisia toimia. Kyllä tämä pitää ottaa suunnittelussa mukaan. Ja tämä liittyy esimerkiksi siihen, miten lähellä ollaan tiettyjä yksityisiä asutuksia esimerkiksi. Mutta tämä on mahdollisuus jäsenvaltioille ottaa huomioon nämä kysymykset, esimerkiksi kaupunkisuunnittelu ja sitten ympäristötoimintaohjelmassa komissio antoi ymmärtää, että ympäristön vaikutus globaalisti on kiinnostava. Indonesiassa kävin vähän aikaa sitten ja palmuöljystä minulta kysyttiin. Kyllä tässä on kestävyyteen liittyvä kysymys, joka yhdistyy palmuöljyyn ja ongelmiin, joita metsäkato aiheuttaa Indonesiassa ja Malesiassa ja muuallakin maailmassa, kuten on mainittu, kun ajatellaan tuotteita, joita myydään Euroopan unionissa. Joten Euroopan unioni on toiminut hyvin aktiivisesti kaikissa vapaakauppaneuvotteluissa, jotta voitaisiin selvittää kestävyyskriteereiden noudattaminen, huolehtia siitä, että niitä todella käytännössä noudatetaan. Ja viime päivien tuore esimerkki osoittaa, että EUn varoilla ensimmäistä kertaa Indonesia on autettu FLEGT-hankkeessa, jotta voidaan tukea puutavaran vientiä ensimmäistä kertaa asetuksen mukaan. Ja voin vakuuttaa, että EUn, kun EU sitoutuu vapaakauppaneuvotteluihin Indonesian kanssa, niin tämä on kysymys, joka tulee tiukkaan käsittelyyn. 4 miljardia euroa on se summa, jolla palmoilija viedään EU:hun, joten kyllä tässä varmasti lipun vaikutusta saadaan aikaan ympäristön alalla. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta suuri, valtava kysymys. Olemme hyvin tietoisia siitä, että pyrimme vaikuttamaan sen ratkaisemiseksi. The new bioenergy sustainability. Uusi bioenergian kestävyyspolitiikka. Kun ajatellaan biomassan lisääntyvää käyttöä. Totta kai pitäisi ottaa huomioon yhteiskunnan huolenaiheet, samoin kuin kaikki muut. Aloitetaan kehitelty biokestävyydestä – on lähestymässä päätöstään eri pääosastojen kesken komission työssä. Totta kai yritämme ottaa huomioon strategian, kun pohditaan mahdollisia bioenergiantuotannon riskejä, ajatellen miten voidaan säästää hiilidioksidipäästöissä, miten voidaan ajatella eri päästölähteitä. Ja paljon tapahtuu tämän työn täytäntöönpannossa. Ehdotus saadaan varmaan lähiviikkoina, kuten sanoin, tämä on osa tätä kokonaisuutta. Sitten kaskadi-asia. Poliittiset puitteet voivat helpottaa biomassan kaskadikäyttäjätelle markkinavoimia. Siinä mielessä on tärkeää puuttua markkinoiden epäonnistumiseen, jotka ehkä mahdollistavat tämän bioenergian käytön, jännyspuun käytön. On ajateltava koko, kaikkia pilareita kestävyyden osalta – myös kiertotalouden kannalta koko elinajan kysymys. Ja me haluamme myös ottaa kantaa kiertotalous toimintaohjelmassa tähän kysymykseen. grow osasto on, julkais, on julkaissut tutkimuksen tästä kaskadikäytöstä viime vuonna. Varmasti näin luodaan pohja asiakirjalle, joka luodaan 2018 biomassan käytöstä. Uskoakseni puheenjohtaja, olen, no tiedän, että en ole vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta olen kirjannut muistiin kaikki, joilla on kysymys ollut ja palaan kirjallisen vastauksen kerran. Tiedän, että teillä on aika lopumassa, mutta kaikki on kirjattu muistiin enemmän tietoa siitä, mitä metsiin me kuuluu. Kaikki näihin kysymyksiin vastataan kirjallisesti. Kiitos. Kiitos. Kiitokset komission jäsen. Uskon, että komission jäsen ja hänen tiiminsä varmasti panivat kaiken muistiin ja vastaavat sitten asianmukaisesti omalta osaltani. Haluan kiittää sama myöskin herra Busekin puolesta. Haluaisin keskustelun lopuksi vielä todeta jotakin. Joskus ehkä aliarvioimme metsät vaikkapa ilmastonmuutoksen tai veden käsittelyyn osalta. Vesihän on yksi suurimmista haasteista, joka meidän täytyy kohdata tänä aikana ja meillä on tietysti erilaisia puupohjaisia, metsäpohjaisia tuotteita, ruokaa, lääkkeitä, niin poispäin. Täytyy myöskin ajatella metsästystä ja myöskin tiedän, että tältä osin joitakin kiintiöitä on jossakin maissa ylitetty, mutta olen kuitenkin kaiken kaikkiaan iloinen siitä, että jäsenvaltiot toteuttavat omia poliitikkojansa. Ne ovat suhteellisen hyviä, koska meillä on hyvin paljon moninaisuutta Euroopan metsissä Joten uskon, että meidän räätälöidyt ratkaisumme eri jäsenvaltioissa tulisi säilyttää ja ottaa huomioon erilaiset erityispiirteet. Tämä ei varmastikaan ole viimeinen keskustelu tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Uskon, että tätä on tuettava todella EUn tasolta ja olen todella iloinen siitä, että saatoimme tavata näin kolmen valiokunnan voimin Kiitän kaikkia osallistumisesta. Kiitän myöskin avustajia ja sihteeristöä tämän kokouksen järjestämisestä ja kiitokset komission jäsen Hoganille ja kaikille vielä mukavaa illanjatkoa. Kiitokset kaikille. Kokous päättyy tähän.